Pan Przewodniczący! E, koleżanki i koledzy, panie i panowie. No niin, parhaat kollegat, pyytäisin, että nyt asettautuisitte paikoillenne. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego. Ilmoitan nyt, että Euroopan parlamentin täysistunto alkaa. Pöytäkirjat viime istunnosta ovat saatavillanne ja ne on teille jaettu. Onko näihin pöytäkirjoihin jotain huomioita? Pöytäkirjat näin siis hyväksytty. E, Nyt haluaisin ilmoittaa teille joitain asioita. 26. 6. huhtikuuta Tsernobylin ydinvoimakatastrofista on kulunut 25 vuotta. Tämä on kaikkein järkyttävin ydinvoimalakatastrofi ihmiskunnan historiassa. Ja 25 vuoden jälkeen kunnioitamme niitä, muistelemme niitä, jotka menettivät henkensä tai edelleen taistelevat tämän ydinkatastrofin seurausten suhteen. Viranomaiset salailivat tuolloin koko maailmalta ja omilta kansalaisiltaan katastrofia ja sen laajuutta. Ja se teki hyvin vaikeaksi sen, että saatettiin nopeasti ja tehokkaasti taistella katastrofin vaikutuksia vastaan. Myöhemmin Chernobyl on kaikkien tuntema katastrofi, siitä on sellainen tullut. Ja kun me muistelemme Tsernobylia, samalla ajattelemme Japanin kansaa, japanilaisia, jotka nyt taistelevat Fukushiman ydinonnettomuutta torjuakseen sekä tsunamin seurauksia korjatakseen. 96 ihmistä menetti Smolenskin katastrofissa vuosi sitten henkensä muun muassa Puolan presidentti ja koko joukko puolalaisia parlamentin jässä. Yksi heistä oli juuri tulossa Euroopan parlamentin jäseneksi. Tästä onnettomuudesta on nyt vuosi aikaa. Kyseessä olivat Puolan valtion korkeat viranomaiset ja monet olivat tämän parlamentin äh, jäsenten tuttuja. Itse tunsin lentoonnettomuuden uhreista henkilökohtaisesti ainakin puolet. Ja vieläkään emme katastrofin tuon lentoonnettomuuden todellista syytä tiedä ja odotamme edelleen lisätietoja. Ajatuksemme ovat niiden luona, jotka edelleen surevat omaistensa menetystä. Euroopan parlamentti on huolissaan siitä, että Yhdysvaltojen korkein oikeus hylkäsi Troy Davisin hakemuksen kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon lykkäämiseksi. Kyseessä on Georgian osavaltio Yhdysvalloissa ja todella herra Davisille langetettu kuoleman tuomio, sitä ei ole muutettu elinikäiseksi vankeusrangaistukseksi. Lisäksi olemme huolissamme norsunluurannikon tilanteesta sen sijaan, että presidentin vaalit olisivat tuoneet rauhaa ja vaurautta. Ne toivat väkivaltaa ja nyt vaadimme, että molemmat osapuolet luopuisivat äh, väkivallan käytöstä siviiliväestöä vastaan ja on tehtävä kaikkemme, jotta verilöyly saataisiin päättymään ja siihen syyllistyneet saisivat rangaistuksensa. Euroopan parlamentti tulee tekemään kaikkensa auttaakseen Norsulurannikon kansalaisia. Sitten vielä lopuksi viimeinen ilmoitusasia. Olin luvannut tiedottaa teille Euroopan parlamentin tiettyjen jäsenten korruptiosyytteistä. Ja haluaisin kertoa, että torstaina puheenjohtajakokouksen jälkeen saitte minulta kirjeen, jossa kerrottiin tästä tapauksesta. Olemme ryhtyneet hyvin päättäväisiin toimiin luonnostellaksemme säännöt eri lobeille ja etujärjestöille ja luonnollisesti myös Euroopan parlamentin jäsenille. Euroopan parlamentin puhemiehistö kokoontuu tänä iltana kello 18.30 ja keskustelee aiheesta ja päättää, miten asiassa edetään jatkossa. Herra Nikos on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. arvoisa puhemies. Käyttäisin tilaisuutta hyväkseni ja pohtisin murhaa Pohjois-Irlannissa, joka tapahtui lauantaina nuori poliisikonstaapeli, joka oli menossa työhönsä muutama viikko ollut vasta virassa koulutuksensa jälkeen. Haluaisin sanoa,